Allora, buongiorno a tutti. Direi che possiamo... No niin, hyvää huomenta. Voitaisiinko aloitella? Ihan siksikin, että meillä on kaksi mietintöä pöydällä ja haluaisin, että meillä olisi mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa niihin ennen kuin siirrytään äänestyksiin, jotenka vaikka nyt kovin paljon kollegoita ei ole vielä paikalla, niin pyytäisin siitä huolimatta. Tai no ehkä nyt voidaan odotella pari minuuttia vielä ja sen jälkeen sitten 10 yli yhdeksältä pyytäisin kollega Kalfinia aloittamaan oman puheenvuoronsa. Tässä keskustelussa meillä on käytettävissä 30 minuuttia aikaa. Ja mikä se olikaan seuraava asiakohta? Niin, sen jälkeen on luvassa sitten Gierkin mietintö, anteeksi lausunto luonnos. Joten pyytäisin nyt kollega Kalfinia aloittamaan puheenvuoronsa koskien elintärkeiden tietoinfrastruktuurien suojaamisesta seuraavat vaiheet ja saavutukset kohti maailmanlaajuista verkkoturvallisuutta. Olkaapa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair. This is, uh... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on oma-aloite mietintö, joka liittyy Euroopan komission tiedonantoon, joka on annettu 2011 vuoden maaliskuussa. Ja siinä käydään läpi elintärkeiden tietoinfrastruktuurien toimintasuunnitelma vuodelta 2009 ja sen saavutukset eri syistä ja hyvistä, hyvistä viimeaikaisista kehitys, kuluista johtuen meillä on nyt mahdollisuus keskustella tästä kyberturvallisuudesta ja erityisesti elintärkeistä tietoinfrastruktuurien suojaamisesta. Nämä viimeaikaiset kehityskulut, kuten sanoin, koskien elintärkeitä tietoinfrastruktuureita ja sitä koskevaa toimintasuunnitelmaa ovat sellaisia, jotka löytyvät Euroopan komission pilvipalvelustrategiasta ja pilvi internetpalveluiden kehittämissuunnitelmasta, jossa asetetaan tietoturva ja järjestelmän sietokyky keskiöön. Sitten on kuultu keskustelu myöskin tietoturvasta ja meidän valiokunnassamme on äänestetty Enisastakin aivan viime aikoina. Ja kaikki nämä kehityskulut liittyvät internetin ja uusien teknologioiden jatkokäyttöön. Internetiä kehittäessä meidän täytyy varmistaa, että käytämme sietokykyistä verkkoa ja sovellamme internetlainsäädäntöä asianmukaisesti ja luotamme ja perustamme toimi, toimintamme luotettavaan uuteen teknologiaan. Mietinnössä on kolme pääosaa ja siinä on kolme ehdotusryhmää ja ne nyt sitten kävisin lyhyesti ne läpi. Ensinnäkin kyseessä on kansallisella ja EU-tasolla tapahtuvaa täytäntöönpanoa. Olemassa olevat elintärkeiden tietoinfrastruktuurien lait ja sitä koskeva lainsäädäntö on olemassa, mutta sillä on hyvin suppea soveltamisala. Itse asiassa vain energia ja liikenne katsotaan kriittisiksi eli elintärkeiksi infrastruktuureiksi. Ja sillä tavalla ollaan hyvin kaukana kansainvälisestä ja myöskin USAn kriittisestä infrastruktuurin määritelmistä eli elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamisen lainsäädäntöön pitäisi sisällyttää myöskin tieto- ja viestintätekniikka mielestämme. Periaatteessa meillä on nyt mahdollisuus, tai meillä pitäisi olla nyt mahdollisuus käyttää sellaisia mekanismeja, jotka ovat jo olemassa, jotta voitaisiin helpottaa sietokykyisen internetinfrastruktuurin luomista. Toinen osa-alue koskee sitä, että tätä ei saada aikaiseksi ilman, että yksityinen ja julkinen sektori tekevät läheistä yhteistyötä. Teknologia on siinä moottorina ja olen iloinen, että tässä valiokunnassa juuri asiaa käsitellään, koska me pystymme omaksumaan teknologisen kehityskulun ja liike-elämäystävällisen lähestymistavan, ja tämä auttaa internetin, internetin lainsäädännön kehittämistä. Haluaisin onnitella myöskin komissiota siitä, että se on työstänyt erilaisia strategioita. Komissio, komissaari Kosis on kovin avoin kaikenlaiselle konsultaatiolle ja yhteistyölle liiketoiminnan huippupelureiden suuntaan. Tässä mietinnössä kehotetaan myöskin laatimaan kansallisten ja kansainvälisten turvallisuusstruktuurien ja valvontastruktuurien luomista ja kansallisten toimintasuunnitelmien luomista, jotta voitaisiin parantaa elintärkeiden tietoinfrastruktuurien suojaamista. Meidän täytyy tarkastella tätä, näitä ehdotuksia yhdessä kaiken sen työn kanssa, mitä parlamentti on jo tehnyt Enisan suhteen. Ja näemme myös, että jos tämä hyvä, mietintö hyväksytään, niin meillä olisi mahdollisuus saada aikaiseksi aika tärkeä askel eteenpäin internetin turvallisuuden parantamiseksi. Toinen mietinnön osa koskee eu aktiviteetteihin koskien vakaata internetin turvallisuutta. Ja tässä on useita ehdotuksia, jotka tähtäävät paremman koordinaation luomiseen kansallisen tietoturva, hätätila vastetiimien välillä. Ja tällä tuetaan Enisan toimenpiteitä, mutta meidän täytyy tähdätä siihen, että saataisiin aikaiseksi minimistandardit sille, miten tietoturvarikoksiin ja häiriöihin reagoidaan. On aika vaikeaa laatia tällaisia minimistandardeja turvallisuuden osalta jo alun alkaakin Me ilman muuta pystymme asettamaan minimistandardit reagointia ja ennaltaehkäisyä varten, esimerkiksi internetin haittaohjelmien poiskitkemistä varten. Meillä on 27 jäsenvaltiota ja turvajärjestelmää, mutta niillä on kaikilla hyvin erilaiset toimintatasot ja toimintatavat, ja sen takia on tärkeää saada aikaiseksi jonkinlainen minimitaso, minimiturvataso internetin käyttöön. Toiseksi ehdotan mietinnössä jotakin sellaista, jolla saadaan aikaiseksi keskustelua, erityisesti EUn ulkopuolella. Ja tämä on sellainen tieto rikeilmoitusjärjestelmä, jonka myötä pyritään ilmoittamaan aina, kun jonkinlaisia rikkeitä tai häiriöitä tapahtuu, niin että lainsäätäjät ja viranomaiset tulisivat tietoisiksi siitä, että tietoturvassa on ongelmia. Se antaisi kovasti nostetta yrityksille ja potkua yrityksille, jotta ne tekisivät mahdollisimman paljon sen hyväksi, että tietoturvarikkomuksista ilmoitetaan. Kansallisten tietoturvavaste tiimien suhteen toteaisin, että pyri, meillähän on 27 eri jäsenvaltiota todellakin ja näiden välistä yhteistyötä pitäisi parantaa ja myöskin yleistä tietämystä ja koulutusta tältä alalta pitäisi tehostaa. Tämä on myöskin muiden johtavien maiden kokemus tästä alasta. Yleinen tietoisuus, internetturvallisuus auttaa pitkälti ehkäisemään tietoturvarikkomuksia. Ja viimeiseksi, mutta ei vähäisimmäksi, viime, tässä toisessa osassa pyydetään komissiota laatimaan sisäisen turvallisuuden kattava strategia. Ja ilokseni totean, että komissio jo pohtii tätä asiaa Tämä strategia ei tule olemaan mikään kovin askel askeleelta etenevä tarkka suunnitelma, vaan se on sellainen puitteisto, johon voidaan sitten sisällyttää kaikki internetin turvallisuutta koskevat toimet tulevaisuudessa. Ja erityisesti pääkumppanimme, kuten USA, näin jo toimivatkin. Ja on hyvin tärkeää, että näihin askeleisiin ryhdytään EU-tasolla, koska kansalliset käytänteet ovat hyvin erila- erilaisia. Ja viimeiseksi puheenjohtaja muutamia asioita hyvin tärkeästä mietinnön osasta, eli kansainvälistä yhteistyöstä. Toistaiseksi EU on siinä tilanteessa, että se ei ole aktiivisesti edustettuna lukuisilla internetyhteistyöfoorumeilla kansainvälisellä tasolla, koska sillä ei ole siihen asianmukaisia mekanismeja käytettävissään. Viimeisen parin vuoden aikana olemme käynnistäneet jo tämän asian jäsentämistä. Sehän alkoi siitä, että otettiin kyberturvallisuus transatlanttiseen vuoropuheluun osa-alueeksi ja käynnistettiin työryhmiä tältä osalta, ja tässä EU on ollut aktiivisempana, mutta lisää kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan paljon kansallisella tasolla. Meillä toimintaa on ja yhteistyötä on, mutta ei kansainvälisellä. Joten ajatuksena olisikin, että sen jälkeen kun kyberturvallisuusstrategia on saatu aikaiseksi, niin sitä koskevat virastot ja EUn elimet ottaisivat tämän aiheen EUn ulkosuhdepalvelun toiminnan olennaiseksi osaksi. Ja haluaisin muistuttaa, että dialogia pitäisi vahvistaa USAn kanssa. USA on hyvin avoimesti suhtautuva maa kansainväliseen yhteistyöhön työhön ja kansainvälisen yhteistyön kannalta katsottuna asiaa täytyy tarkastella, koska kansallinen taso ei riitä. Ja sitten lopuksi toteaisin, että meidän täytyy sisällyttää tämä aihe myöskin Euroopan unionin kantoihin tärkeimmillä foorumeilla, kansainvälisillä turvallisuusfoorumeilla, G20 ja, ja muissa vastaavissa. Nämä olisivat ne ehdotukset, joita teen tämän mietinnön kolmessa eri osiossa. Ja siinä vahvasti pyydetään komissiota keskittymään johdonmukaisen lähestymistavan aikaansaamiseksi tietoinfrastruktuurin suojaamisen tehostamiseksi. Kiitoksia. Ja sitten Van Nistelrooy. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Tämäpä sujuukin hyvin ja nopeasti tämä keskustelu tänään. Me olemme nimittäin valmistelleet asiaa yhdessä. Varjoesittelijät ovat saaneet olla mukana tässä työssä ja ennen kaikkea juuri tässä ja nyt tällä hetkellä tämä äh, on tärkeä kysymys, koska meidän ITRE valiokunnassa on otettava nyt kantaa. Euroopan parlamentissa keskustellaan paljon kansalaisoikeuksista ja yksityisyyden suojasta ja kun nyt katsotaan internetin merkitystä ja turvallisuuden ja juuri kyberturvallisuuden ja näihin liittyvien toimien merkitystä, niin kyllähän voi nähdä, että talouskasvumme lähiaikoina ja kaikki toimemme, ajatellaan pankkialaa, nettipankkia ja niin edelleen, ajatellaan niin yrityksiä kuin yksityisiä kansalaisiakin, niin onhan tämä nyt aivan ilmeistä, että olemme juuri oikeaan aikaan liikkeellä. Ja äh, herra Kalfin on todella äh, tässä nyt pitänyt kiinni tästä ITRE-linjasta ja kulkenut ITREn polkua, eikä ole lähtenyt äh, siitä rönsyilemään yhtään mihinkään. Suhtaudun siis erittäin myönteisesti tähän tehtyyn ehdotukseen. Kaksi huomiota. Ensinnäkin, kuinka pitkälle nyt menemme ajatellen sen suhteen, että kansallisvaltiot saavat tässä päättää. Jos yksi sanoo, että pu- koodi punainen, toinen sanoo koodi keltainen, kolmas sanoo koodi oranssi, niin mitä me sitten teemme? Ajatellaan, että jos hyökkäys kohdistuu vaikkapa pankkialaan tai turvallisuuteemme, mehän olemme siitä erittäin riippuvaisia, niin sittenhän eri jäsenvaltioilla voi olla täysin erilainen kanta ja tilanne. Kyberturvallisuus on kyllä tietenkin yhteinen asia, ei se koske yksinomaan Luxemburgia tai Tanskaa tai Liettua. Se on asia, joka täytyy hoitaa Euroopan tasolla ja me voimme oppia toisiltamme erittäin paljon, se on ihan totta. Aivan varmasti, meillähän on hyviä esimerkkejä. Mutta emme saa jäädä tässä nyt tuleen seisomaan. On tärkeää, että otamme huomioon talouskasvun ja turvallisuuden molemmat asiat. Ja kun nyt ajatellaan yrityksiä, yritysten mukaanottamista, ajatellaan nyt myös yrityksiä eikä yksinomaan viranomaistahoja. Euroopan unionissa on koko joukko maailman tasolla toimivia yrityksiä ja on hyvin tärkeää, että me tässä tekstissä annamme ITRE-valiokunnan kannan hyvin selvästi mukaan keskusteluun. Me olemme internetvaliokunta, me olemme televiestintä ja teollisuusvaliokunta ja minun mielestäni tämä mietintö antaa erinomaisen panoksen meidän puolestamme. Ja olen tähän hyvin tyytyväinen. Kiitos. Thank you very much, Mr. Van Nistelrooy. Paljon kiitoksia, Van Roy. Ja haluaisiko herra Kreutzmann käyttää puheenvuoron? Kyllä, puheenjohtaja, kiitos. Aihe kyberturvallisuus on tietenkin nyt hyvin paljon tapetilla – ja jos lukee lehtiä, voi todeta, että Yhdysvallat on todennut, että myös heidän turvallisuuteensa saattaa kohdistua niin vakavia uhkia, että heidän on vastattava sotilaallisesti. Eli kyllä, asia on hyvin ajankohtainen ja meidänkin on siihen vastattava. No ajatellaan Ähm, tämänhetkisiä tieto- ja viestintäinfrastruktuurejamme, niin valtiot ja yksittäiset kansalaiset äh, todella tarvitsevat niin turvallisia järjestelmiä, että ne eivät äh, sitten missään tapauksessa petää. Ja siksi luotettavat infrastruktuurit ovat myös kasvun ja hyvinvoinnin edellytys. Tätä luottamusta kuitenkin monet tapahtumat viime vuosina ovat horjuttaneet ja tämä osoittaa, että niin valtiotason kuin valtion välistäkin toimintaa tarvitaan. EU-toimielinten ja jäsenvaltioiden on siksi priorisoitava tätä kysymystä jatkossakin. Kun ajatellaan Euroopan verkostoitumisastetta, se on hyvin korkealla, niin me tarvitsemme sellaisia strategioita ja hätä malleja, jotka ottavat huomioon tämän verkostoitumisen, siksi niistä on sovittava yhdessä. Ja komissiolta tähän tarvitaan merkittävä panos. Toisaalta on varmistettava, että käytetään asiantuntijuutta. Ja kun EU-virasto Nitsassa toimii, niin se todella tarvitsee kylliksi voimavaroja niin inhimillisiä kuin taloudellisiakin voidakseen vastata näihin riskeihin. Ennen kaikkea tulee toimia ennaltaehkäisyn alalla. Ajatellaan sitten talouden toimijoita tai yksityistalouksia. Turvallisuusstandardit voivat olla eduksi ja täytyy kuitenkin pohtia, että täytyykö näistä laajista tehdä sitovia vai voitaisiinko toimia toisella tavalla. Varmasti tarvitaan minimistandardit ja tähän täytyy tyytyä. Tarvitaan järjestelmä, jossa todella asiantuntijuus ja käytännön kokemukset yhdistyvät. Euroopan tason toiminta kyberturvallisuuden alalla on aivan keskeistä. Jäsenvaltioiden toimet liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa. Asiaan tarvitaan kansainvälisen tason lähestymistapaa, koska nämä uhat eivät pysähdy kansallisrajoille tai Euroopan unionin rajoille. Meidän täytyy osallistua myös kansainvälisten foorumien toimintaan ja todella panostaa yhteistyöhön. Haluan esittelijä Kalfinia sydämellisesti kiittää tästä mietintöluonnoksesta. Se luo erinomaisen pohjan keskustelulle ja yhteistyömme tulee varmasti sujumaan erinomaisesti. Vielen Dank, Herr Kreuzmann keine... Kiitokset, herra Kreutzmann. Muita puheenvuoropyyntöjä minulla ei ole esittelijän lisäksi. Ei vaan on sittenkin. Ensin Roa Kostet, olkaa hyvä. Äh, merci beaucoup. Äh, Kiitos. Käsittelemämme aihe on erityisen tärkeä. Me olemme havainneet miten Euroopan unionin toimielimet e, e, eivät voineet estää hyökkäyksiä, jotka kohdistuivat niiden kotisivuja vastaan. Tietyissä nousevissa maissa, jotka eivät niinkään sitä ole, tällainen on esimerkiksi Kiina, ja siellä kehitetään tietyn tyyppisiä aseita. Meidän täytyy taistella kybersotia vastaan. Niitä tietyt, äh, tietyt valtiot voivat käydä. Ajattelen tässä tietysti Kiinaa, mutta kyllä siihen muutkin kykenevät. Kiinan hallitus on tietoinen niistä mahdollisuuksista, joita tämä tekniikka heille tarjoaa. Sensuuri vallitsee Kiinassa ja siellä käytetään hyödyksi meidän tietojärjestelmiemme aukkoja ja puutteita ja totta kai tämä heikentää meitä väliaikaisesti. Vuodesta 2011 Kiinan viranomaiset ovat julistaneet, että heillä on kyberpuolustusmahdollisuudet luotuina. Ja tämä osoittaa meille, kuinka tärkeää on, että Euroopan unioni huolehtii parhaalla mahdollisella tavalla tästä kysymyksestä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä niin, että olemme perillä siitä, mitä itse kussakin jäsenvaltiossa tehdään. Olemmeko me valmiita taistelemaan tätä uutta uhkaa vastaan Euroopan tasolla? Onko meillä sekä tekniset että logistiset mahdollisuudet ja taidot, joita tähän tarvitaan. Tässä mainitsin Kiinan esimerkkinä, mutta varmasti niitä olisi muitakin. Me tarvitsemme äh, sitä, että unohdamme naiviuden näissä asioissa. Usein Euroopan unionin toimielimet ovat toimineet hyvin naivisti. On tärkeää toimia niin, että yhdistämme voimamme, yhdistämme työmme niin, että saamme todellisen eurooppalaisen turvan ja suojan. Kiitos. Monsieur Merci, monsieur le président. Internet... Kiitos puheenjohtaja. Internetistä on tullut keskeinen elinehto monille kansalaisille Euroopan unionissa. Jos varaa vaikkapa hotellihuonetta tai hoitaa pankkiasioita, myy tai ostaa, viestii, välittää tietoa, äh, kutakuinkin salaista tai sitten ei. Joka tapauksessa internet on elinehto sekä kansalaisille että myös talouselämälle. Tässä asiassa minulla on sellainen tunne, että me teemme samoja virheitä kuin mitä on aiemminkin tehty ja Interpolia on tässä tarvittu ja solidaarisuutta, jotta tilanteesta on selvitty. Nyt internetissä ne, jotka haluavat käyttää internetiä, voivat myös hyökätä muita vastaan. Ja he ovat sitten pidemmällä näissä asioissa kuin turvajärjestelmämme vaaditaan kollektiivista yhteistä toimintaa, yhteisiä varoja, jotta voimme suojella Euroopan unionin kansalaisia mahdollisia hyökkäyksiä vastaan. Voi olla, että nämä ovat poliittisia hyökkäyksiä, mutta yhtä lailla ne voivat olla myös rikollisia hyökkäyksiä. On välttämätöntä, että mahdollisimman nopeasti toimimme niin, että ne maat, joilla ei ole mahdollisuuksia, ei ole samaa kykyä vastata näihin hyökkäyksiin, tekevät yhteistyötä niin, että jo Tästä lähtien voimme suojella tavallista kansalaista ja myös yksityisiä yrityksiä ja valtioita. Euh, Kiitoksia ja sitten äh, kysyisin, haluaako herra Josnoski käyttää puheenvuoron? Tähän olette varjoesittelijä. Ei. Hyvä. Sitten puheenvuoron saa komissio. Komissiosta rouva Gracheva. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. I would like first to thank Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Kalfinia hänen mietinnöstään ja onnitella häntä siitä. Ja haluaisin kiittää edustaja Kalfinia myös siitä, että hän on ottanut huomioon kaiken sen työn, mitä komissio on tähän mennessä tehnyt. Ja myöskin kiittää siitä, että hän on ottanut huomioon myös tulevat aloitteet. Me olemme kaikki samaa mieltä, että internetillä on elintärkeä rooli eh, elä, päivittäisessä elämässämme ja yhteiskunnassamme. Olemme samaa mieltä, että kyberuhat kasvavat, yhä enemmän ja ne ovat yhä monimutkaisempia. Ja se tekee verkoistamme haavoittuvaisempia. Ja sen takia tarvitaan todella kovasti koordinoitua strategista lähestymistapaa EU-tasolla, jotta voitaisiin vastata tämän päivän haasteisiin. Kuten todettua, jo paljon on tehty, mutta paljon on vielä tehtävää tulevaisuudessa. Ja sen takia olenkin iloinen, että voin vahvistaa, että komissio aikoo laatia ehdotuksen eurooppalaiseksi internetturvallisuusstrategiaksi tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Komission tarkoituksena on saada aikaiseksi hyvin kattava ja kunnianhimoinen ehdotus. Ja me mietimme jo joitakin niitä ehdotuksia, jotka edustaja Kalfin mainitsi ja jotkut muutkin edustajat täällä. Niihin kuuluu esimerkiksi tietyt oikeudelliset välineet, joilla tämänhetkisestä vapaaehtoisesta lähestymistavasta siirrytään kohti sitovampaa lähestymistapaa. Tämä tapahtuu esimerkiksi ottamalla käyttöön säädöksiä, joilla määritetään nämä CERT-ryhmien perusvaatimukset ja myöskin ilmoitusvelvollisuus sellaisille sektoreille, jotka ovat televiestintäsektorin ulkopuolelle. Ja tässä mainittiinkin jo aikaisemmin pankkisektori, energiasektori muun muassa. Nämä ovat kaikki sellaisia ehdotuksia, joita jo tarkastelemme. Komissio on tietoinen, että jotta onnistuttaisiin ponnisteluissa, on tehtävä yhteistyötä. Meidän on tehtävä kansallisella tasolla toimenpiteitä, kansallisvaltion tasolla ja myöskin EUn instituutioiden täytyy kantaa vastuunsa sekä yksityis- sektorin ja kansalaisyhteiskunnan ja yksittäisten kansalaisten osalta. Ja lopulta haluaisin jälleen kerran kiittää edustaja Kalfinia tästä mietinnöstä ja tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja haluaisin vakuuttaa teille, että työmme strategian parissa ottaa asianmukaisesti huomioon kaikki tämän tässä mietinnössä tehdyt ehdotukset. Kiitoksia. Kiitos komissiolle ja nyt herra Kalfin saa mahdollisuuden äh, vielä tehdä yhteenvedon, mutta lyhyesti. Olkaa hyvä. Kiitos. I'll oh, be short, uh, Mr. Chair. Thank you very much. Kiitoksia. Haluan kiittää kollegojani varjoesittelijöitä, herra Van Nistelroita ja muita kollegoita, jotka ovat tehneet kanssani työtä tämän mietintöluonnoksen suhteen. Kiitän kollegoita heidän tekemistään huomioista. Ehkäpä muutama nopea reaktio näihin esitettyihin huomioihin. Olen hyvin kiitollinen sitä, että olemme yksimielisiä siitä, että uuden internet- tai kyberturvallisuuden tason luominen ei voi olla kansallisen tason tehtävä, ei vaan tarvitaan huomattavasti turvallisempi, parempi internetverkosto, joka voidaan näin tarjota niin yrityksille kuin kansalaisillekin, jotta he kaikki voivat, yritykset voivat tuotteitaan ja palvelujaan internetissä kehittää entisestään. On tärkeää tehdä ero sotilaallisen turvallisuuden sekä siviiliturvallisuuden välillä Useimmat äh, jäsenvaltioista ovat myös Naton jäseniä ja Natohan äh, kyberturvallisuuden äh, sotilaallista ulottuvuutta kehittää keskuksessaan Virossa ja Naton ja Euroopan unionin välillä on tässä jo yhteys näin, mutta tämä liittyy yksinomaan kyberturvallisuuden sotilaalliseen ulottuvuuteen. Täällä Euroopan parlamentissa me keskustelemme tärkeistä infrastruktuuri rakenteista ja siviilipuolen turvallisuudesta ja tämä tietenkin tässä nyt heijastuu myös tärkeimpien kumppaniemme, kuten Yhdysvaltojen toimiin. Pankkialan lisäksi myös terveyspalvelut, muut rahoituspalvelut tulisi luonnollisesti ottaa osaksi internetturvallisuutta ja olen tyytyväinen siihen, että komissio on ottanut johtoaseman tähän suuntaan kuljettaessa. Ja internet-turvallisuusstrategiaa on nyt kehitetty kesätauon jälkeen. Minä odotan nyt kovasti kollegojen tarkistuksia. Määräaika lienee 5. maaliskuuta tarkistuksille ja odotan näitä kovasti ja teemme sitten yhdessä työtä, jotta saamme aikaan kattavan hyvän mietinnön. Kiitos. Kiitos voin vahvistaa, että määräaikatarkistusten jättämiselle todella on 5. maaliskuuta kello 12 keskipäivällä. Seuraava esityslistan kohta on herra Gjörkin lausunto, joka liittyy sisämarkkinoiden toimintaan liittyviin 20 suurimpaan ongelmaan Euroopan kansalaisten ja yritysten kannalta. E, valmistelija Georg, olkaa hyvä. Kur. meg, hogy a, a mondandumat három... Kiitoksia, puheenjohtaja. Sallittehan, että jaottelen tämän puheenvuoroni nyt kolmeen osaan. Aivan ensiksi haluan puhua komission analyysistä, joka on perustana, pohjana tämänpäiväiselle keskustelulle sekä lausuntoluonnokselle, jota olen valmistellut. Tämän lisäksi haluaisin puhua IMKON työskentelytavasta, sillä me valiokuntana ja myös muut valiokunnat, jotka osallistuvat tähän menettelyyn, annamme tietenkin omat huomiomme. Ja lopuksi haluaisin puhua ihan tämän asiakirjan sisällöstä. Mitä komission asiakirjaan tulee? No, nyt on vielä varsin varhaista, mutta komission kertomus on yksi kaikkein tärkeimpiä Euroopan unionin hankkeita ajatellen nyt tulevaisuuttamme. Tässä komission kertomuksessa aivan oikein todetaan, että kansalaiset ja heidän mielipiteensä ajatuksensa Euroopan unionista – liittyvät suurimmalta osin siihen, että sisämarkkinoiden toiminta on edelleen puutteellista, vaikka toisaalta samanaikaisesti sisämarkkinat on yksi Euroopan unionin merkittävimpiä saavutuksia viime vuosikymmeniltä. Eihän tietenkään tätä kysymystä voi käsitellä tai näitä kysymyksiä voi käsitellä yhdessä ainoassa tekstissä, lausunnossa. Emme saa myöskään tässä nyt hukkua yksityiskohtiin. Mehän olemme sisämarkkinoista ja sisämarkkinoiden toiminnasta tietenkin puhuneet jo hyvin paljon, mutta näin kattavalla tavalla asia ei ole analysoitu aiemmin. Komissio on todella nyt tämän ottanut tehtäväkseen ja aihetta käsitellyt erittäin syvää luotavasti tässä komission analyysissähän on ihan konkreettisia esimerkkejä. Se on mielestäni hyvä lähestymistapa, oikea lähestymistapa. Komissio on tukeutunut Euroopan yritysverkostoon ja muihin sidosryhmätahoihin, kuten Volvitiin. Ja Kyllä tässä saman aikaan tulee kuitenkin todeta, että yhdessä jäsenten, kollegojen kanssa voimme mekin antaa aivan vastaavia tietoja ja päätyä aivan vastaavaan analyysiin kuin eri foorumit, kansallisfoorumit ja niin edelleen. Mehän kansalaisilta hyvin usein kuulemme näitä esimerkkejä ja näitä ongelmia säännöllisesti on nostettu esiin juuri liittyen eh, sisämarkkinoiden toimintaan tai pikemminkin toimimattomuuteen. Ajatellaan vaikkapa terveydenhuoltoalaa, puutteita siinä, tai ajatellaan vaikkapa auton rekisteröintiä. Kaikki, jotka ovat tällaista joskus yrittäneet, tietävät, että asia on erittäin hankalaa. Ajatellaan vaikkapa tutkintojen vastavuoroista tunnustamista, ajatellaan pääsyä työmarkkinoille, ähm, nettikauppaa. Mm, tällaistenkin sopimusten tekeminen on usein hyvin hankalaa. Ja kaikki tämä liittyy tietenkin juuri sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä komission ähm, työmateriaali on kyllä myönteinen myös siinä mielessä, että se pyrkii todella nyt löytämään ratkaisuja – vastauksia kysymykseen siitä, onko Euroopan unionin sääntöjä olemassa tietyille aloille ja onko EU-sääntöjä ylipäätään täytäntöönpantu jäsenvaltioissa – tai voidaanko todeta, että sisämarkkinoiden toiminnan puutteet liittyvät? Liittyvätkö ne pikemminkin siihen, että sääntöjä ei ole vai ehkäpä pikemminkin siihen, että säännöt eivät ole tarpeeksi hyviä? Meillä on siis tässä nyt edessämme joukko ongelmia, mutta se ei suinkaan riitä. Me tarvitsemme nyt vastauksia, ratkaisuja näihin ongelmiin. Tämän verran tästä komission työn pohjasta. Mielestäni se on hyvä pohja meidän jatkotyöllemme. Toiseksi puhuisin menettelytavasta, ehdotetusta menettelytavasta. Komissiohan on tässä nyt todella nostanut esiin 20 aihepiiriä. Ja IMKO, valiokunta, Sisämarkkinavaliokunta on nyt ehdottanut meidän toimivan seuraavalla tavalla. Vastuuvaliokunnat ähm, antavat äh, tai lausuntonsa oman aihepiirinsä alalta. Me olemme vastuussa kolmesta kohdasta. Kohta 14 eli energiahinnat ja laskut. Kohta 15 internetpalvelut ja niiden hinnoittelu. Tässä olemme yhtä lailla vastuussa kuin IMKO. Ja sitten kohta 17, joka sekin liittyy meidän vastuualaamme, nimittäin PK-yritysten rahoituksen saanti. IMKO on siinäkin vastaavasti toimivaltainen kuin me. Ja ennen kaikkea Eh, valtion tuet eh, tässä nyt ehkä liittyvät meidän toimialamme. Me parlamentin valiokunnan kuntana voimme luonnollisesti luoda oman käsityksemme, mutta ehkä meidän tulisi kuitenkin IMKO-valiokunnan puheenjohtajan suositukset eh, siitä, mihin meidän tulee keskittyä, tulisi ottaa huomioon, koska nämä todella ovat meidän ydinosaamisaluettamme. Ja toki voimme ottaa sitten huomioon myös muiden suositukset. Sitten vielä kolmas asia, josta halusin puhua. Kun tässä nyt olen tätä työtapaa, valittua toimintatapaa, menettelytapaa käsitellyt, niin meillä on siis komission ehdotus ja meidän on luonnollisesti katsottava, ovatko säädöksemme tehokkaita tehokkaita, onko ne täytäntöön pantu jäsenvaltioissa vai onko mahdollisesti saatavilla tietoa siitä, että riittävästi ei ole yhteistä säännöstöä pantu jäsenvaltioissa. No niin, energia Energiahinnat ja laskutus ovat tietenkin hyvin tärkeä kysymys. Ja tällä alalla ongelmat ovat merkittäviä. Energiahinnat ovat nousseet viime vuosina taivaisiin. Hintojen nousu on ollut valtavaa. Mitä tulee raaka-aineen hintoihin, niin se on tässä pikemminkin taustalla eikä niinkään kilpailun vapautuminen. Kilpailu ja vapautuminen, jos tätä ei olisi tapahtunut, hinnat olisivat todennäköisesti vieläkin korkeammalla. Ei se toki sitä tarkoita, etteikö markkinoiden vapauttamisenkin suhteen olisi vielä ongelmia ja kyllähän asiakkaat ovat tästä valittaneet. Tämä näkyy myös komission asiakirjasta. Laskut, energialaskut eivät ole läpinäkyviä ja kyllä tässä energiamarkkinoiden vapautumisen äh, hyödyt eivät vielä ole käsin kosketeltavia. En kuitenkaan toteaisi, että uusia sääntöjä, uutta säännöstöä alalla tarvittaisiin. Toteaisin, että pikemminkin kyse on siitä, että jäsenvaltiot eivät ole implementoineet sääntöjä. Puhun nyt kolmannesta energiapaketista. 17 jäsenvaltiota on sen vielä jättänyt täytäntöön panematta oman ö, lainsäädäntöönsä, eli tämä on merkittävä puute. Ja tällä alalla haluaisin vielä nostaa esiin, että juuri sääntöjen lainsäädännön täytäntöön paneminen on äärimmäisen tärkeää. Yhtä tärkeää on, ö, on ö, sääntelyviranomaisen toiminta ja sitten älykkäät verkot. Loppukuluttajan tulisi voida käyttää älykkäiden verkkojen tarjoamia mahdollisuuksia. Nämä ovat ne asiat, joista halu, joihin haluaisin puuttua juuri energia-alalla. Sitten kohta 15 liittyy sekin meidän toimi alamme. Rouva puheenjohtaja, voisitteko pyytää tänne hiukan rauhaa saliin? En oikein kuule itseäni edes enkä omia ajatuksia, niin voisitteko te rouva puheenjohtaja auttaa minua hiukan tässä, että voisin jatkaa? Per favore, potete. Ystävällisesti voisitteko pitää suuta hieman supummalla, niin että voisimme käydä tämän asiakohdan loppuun koska esittelijän on kovin vaikeaa puhua, jos täällä hälistään. Kiitos oikein paljon rouva puheenjohtaja. Kiitos tästä avustanne. Tosiaan vielä kerran. Ja kyllä minä tässä ihan kohta lopettelenkin. Niin, kohta 15, eli siis internetpalvelujen laatu ja hinnat. Jos nyt lähdetään pääindikaattorista, eli hinnoista, niin äh, voimme kyllä hiukan äh, kehua itseämme. Äh, kyllä internetmarkkinat siinä mielessä ovat parantuneet, että hintoja on saatu alaspäin, mutta jos tähän tyydyttäisiin, niin mentäisiin kyllä hieman metsään, sillä kyllä niin kuin energiamarkkinoilla edelleen tällä taustalla internetmarkkinoillakin on rakenteellisia ongelmia. 15 jäsenvaltiota vastaan on käynnistetty rikkomusmenettely. Ne eivät nimittäin ole yhteistä lainsäädäntöä täytäntöönpanneet ja valituksia saadaan jatkuvasti kansalaisilta, asiakkailta, kuluttajilta. Ennen kaikkea kyse on läpinäkyvyyden puutteesta. Hinnat eivät ole vertailukelpoisia keskenään ja usein asiakkaille ei tarjota oikean tason palveluja ja tämä on kyllä hyvin lähellä asiakkaan sydäntä tietenkin tämä valitus. Kun pyritään saamaan aikaan rakenteellisia ratkaisuja, saattaa olla, että tarvitaan uusia sääntöä, uutta säännöstöä. Esimerkiksi mitä tulee kansainvälisiin verkkovierailuihin, tulemme siitä kohta äänestämään ja olemme sitä käsitelleet. Mutta mitä siis tulee televiestintäpalveluihin ja internetpalveluihin? Prioriteettina olisi nyt se, että jäsenvaltiot panisivat yhteisen säännöstön ja mahdollisesti uusiakin sääntöjä tarvitaan, mutta kansainvälisiä valvontaviranomaisia, sääntelyviranomaisia tulisi nyt vahvistaa ja samoin sanktioita tulisi vahvistaa. Ja tämä meidän tulisi kyllä todeta tässä asiakirjassamme. Sitten vielä viime, viimeinen asia, kohta 17 rahoitustuen saatavuus, erityisesti PK-yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta. Tältä osin voin todeta, että PK-yritysten merkitys on äärimmäisen suuri. No eihän minun tätä valiokunnalle tarvitse selittää. PK-yritysten on voittava toimia myös näinä kriisin aikoina ja siksi meidän on tehtävä kaikkemme, jotta ne saavat rahoitusta, pk-yritysten rahoituksen saatavuutta tulisi yksinkertaistaa dramaattisesti jopa. Onpa kyse sitten valtion tuista tai yksityisestä rahoituksesta. Mm, luonnollisesti olemassa on puitteet Euroopan unionin rahoituksen saamisesta ja tähän tietenkin liittyy myös kieliongelma. Sen haluaisin mainita, koska usein kyse on ihan eh, kielijärjestelmään liittyvistä puutteista. Yhtäältä näitä menettelytapoja tulisi yksinkertaistaa ja toisaalta tulisi saada käyttöön tällainen yhden eh, palvelupiste yhden luukun järjestelmä. Tulemme varmasti palaamaan tähän aiheeseen. Nyt haluan mielelläni kuulla kollegojen huomioita. Kiitos. Kiitoksia. No niin, nyt meillä on vain muutama minuutti aikaa ennen kuin äänestykset alkavat. Joka tapauksessa kyseessä on vaikea hetki, koska tässä ihmisiä tulee ja menee. Ja jos nyt sitten joku pyytää puheenvuoroa, niin toivottavasti huomaan, kuka haluaisi puhua Ener. Ener, please. Olkaa hyvä, Ener. Kiitos puheenjohtaja. On erityisen epämiellyttävää näissä olosuhteissa esittelijälle ja niille, jotka ovat alusta saakka olleet täällä paikalla, tehdä työtä tällaisissa olosuhteissa. Me emme kuule mitään. Ja kun yrittää kuunnella tulkkausta, niin ei e- sitten itse pysty keskittymään omiin kommentteihinsa. No niin, kaksi, kolme äh, päähuolen aihetta kansalaisten kannalta ja yritysten kannalta. Kansalaisten näkökulmasta päähuolen aiheet miten tämä nyt sanoisi, mahdollisuus osallistua tutkimuksiin, mutta kuitenkin kansalaiset äh, tuolla tien päällä kaduilla puhuivat ostovoimasta. Tämä ei näy tutkimuksessa. Ja sitten yritykset kärsivät epälojaalista, epärehellisestä kilpailusta ja tämä johtaa ongelmiin. Yrityksiä kuolee sen takia, että luottoa ei saa. Jos me ajattelemme näitä kolmea sektoria, jotka tässä mainitaan, energia-ala, internet- ja puhelinpalvelut ja rahoitustuen saatavuus ja tukitoimenpiteet, kolmella sanalla voidaan tällainen yhteenveto tehdä. Ensinnäkin keinottelu. Kun Euroopassa olisi enemmän kun Euroopassa ei ole riittävästi energiaa myytäväksi, niin hinnat nousevat. Tästä syntyy ongelmia. On energiahintakeinottelua. Tietyt rikastuvat katteettomasti. Uusia operaattoreita tarvitaan ja Ranskassa on pystytty osoittamaan, että todellakin on laitonta kauppaa suurten toimijoiden välillä. Ne saavat kansalaisten kustannuksella valtavat voitot. Ja sitten rahoitustuki ja tukitoimenpiteet. Tässäkin haluaisin korostaa pankkien erityistä merkitystä. Pankkeja on pelastettu valtioiden ja unionin toimesta ja tällä hetkellä systemaattisesti ne kieltäytyvät auttamasta pk-yrityksiä ihmiset ovat investoineet kaikkensa yrityksiinsä ja muutamissa viikoissa he menettävät työnsä tulokset sen takia, että 100 000 lainaa pankki ei heille myönnä. Ei tällaista voida hyväksyä. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten kollega Rubik. Entschuldigung. Äh, ich möchte den Kollegen Gürk recht herzlich... Äh, niin, haluaisin onnitella esittelijää, kollegaa, koska hän on varmasti heijastellut äh, valiokunnan jäsenten tuntemuksia ja ihmisten, kansalaisten tuntemuksia. Jos nyt pohdimme tätä kriisiä, niin joudumme miettimään sitä, miten rahaa siirretään paikasta A paikkaan B, mutta tämä ei vielä riitä. Tuhannet nuoret ihmiset ovat työttömiä ja ovat lähteneet kaduille. Meidän on oltava huolissamme siitä, miten voisimme rohkaista ja tukea nuoria yrittäjiä. Ja he puolestaan sitten taas ovat työllistämässä muita nuoria ja työttömiä. Komission pitäisi toimia aktiivisemmin. Tarvitaan kannustimia nuorille niin, että he voisivat myös olla yrittäjiä ja näin tarjota hyväpalkkaista työtä muille. Puhun nimenomaan hyväpalkkaista töistä yrityksissä, jotka ovat tuottavia ja tuottavat voittoa. On hyvin tärkeää, että tämä tärkeä aihe nostetaan esille. Tässä mietinnössä on hyviä ehdotuksia. Kiitos. Grazie. Non ho più nessun... Kiitoksia. Nyt ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten komissiolla on puheenvuoro, jos edustaja on paikalla ja haluaa käyttää puheenvuoron. Olisiko komissiolta joku paikalla? Ei näyttäisi olevan. Joten jos esittelijä haluaa nyt lisätä vielä jotain, tai valmistelija, niin olkaa hyvä. Csak nagyon röviden, elnök asszony, megköszönve a kollégáknak az, az észrevételeket. Niin, aivan lyhyesti puheenjohtaja. Kiitos kollegoille kommenteista haluaisin kiinnittää huomionne erään seikkaan. Nimittäin vastuuvaliokunta on IMKO ja me olemme päässeet yksimielisyyteen, olimme sopineet siitä, että me olemme näissä kolmessa kohdassa, vastuullisia. Eli siis energia, internet ja rahoitustuki. Näissä kolmessa aihealueessa voimme tehdä tarkistuksia 12. päivää maaliskuutta saakka. tarkistukset tietysti otetaan huomioon tekstissä. Kiitos. No niin, kiitoksia edustaja Georg. Ja nyt muistuttaisin, että viimeinen tarkistusten jättöpäivä on 22. maaliskuuta 2012 puoleen päivään mennessä. Hyvä. Valmistautukaa sitten äänestykseen, joka alkaa ihan parin minuutin kuluttua.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 Bene, allora se... No niin, jos nyt istuisitte aloillenne, niin voisimme aloittaa äänestykset. Työjärjestyspuheenvuoro edustaja Roodille. Annan puheenvuoron hänelle heti ja sitten äänestys käynnistyy. Se kestää ja venyy ja vanuu ja on monimutkainen operaatio. Olkaa hyvä. Jeg vil gerne have lov til øh, ting. Kiitos puheenjohtaja kun tänä aamuna saavuin paikalle, niin oli mainoksia, julisteita, todella näkyvillä paikoilla tuolla salin ulkopuolella. Vihreän energian sankareita niissä hehkutettiin ja sitten taas toisia pidettiin toisenlainen puolustajina. Haluaisin, että lähetämme kirjeen puhemiehistölle niin, että jatkossa salin ulkopuolella ei tällaisia mielenilmauksia järjestetä. Ei meidän pitäisi joutua kohtaamaan tällaisia julisteita ja mielenilmauksia silloin, kun tulemme työpaikallamme aamulla. Tämä ensimmäinen seikka. No sitten äänestys. Äänestyslistat meille on lähetetty ja kahden mietinnön osalta on tiedossa äänestys Kyseessä on se, annammeko me neuvotteluvaltuutuksen esittelijälle. Muiden äänestysten tapauksessa meillä ei ole tätä samaa mahdollisuutta. Voi toki olla, että tämä on sääntöjen mukaista niin, että tässä valiokunnassa me äänestämme siitä, että annammeko vai emmekö esittelijälle neuvotteluvaltuutuksen, mutta Kyllä tässä nyt näyttäisi olevan jonkinlainen uudenlainen lähestymistapa, menettely. Kahden ja puolen vuoden ajan, silloin kun äänestetään ja kun mietintö on sitten hyväksytty, niin on katsottu, että tämä on sitten esittelijälle myönnetty neuvotteluvaltuutus. Jos nyt tätä järjestelyä täytyy muuttaa, niin minä ehdottaisin, että todellakin vahvasti ehdottaisin sitä, että toteamme, että joka kerta täytyy äänestää neuvotteluvaltuutuksesta erillisenä asiana niin, että tämä sitten kohdistuu kaikkiin mietintöihin, ei vain tiettyihin mietintöihin. Tässähän varna on se, että joudumme uuteen poliittiseen taisteluun, missä emme pelkästään taistele sisällöstä poliittisesti, vaan täytyy keskustella myös siitä, että että onko nyt sitten esittelijä liian vihreät vai, vai mitä väriä hän on liikaa ja taas täytyy neuvotella ja ei tämä ole arvokasta käsittelyä, kun puhumme parlamentin valiokuntakäsittelystä. Jos me haluamme äänestää, äänestämme siis siitä, että annammeko, myönnämmekö neuvotteluvaltuutuksen esittelijälle, niin tällä on sitten omat seurauksensa. Se koskee kaikkia mietintöjä, joista äänestämme. No niin, kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron niille, jotka ovat pyytäneet, niin herra Rod pyytsi jo turvallisuuspalveluilta palveluita näiden mielenilmausten ilmaisijoiden karkottamiseksi tuosta salin ulkopuolelta. Ja toinen koskee sitten sitä pyydettyä menettelyä, että tämä menettely, mistä äsken puhuttiin, koskisi kaikkia mietintöjä jatkossa. Ja sitten Bytikofer. Um... Puheenjohtaja. Niin, tämä liittyy tuossa salin ulkopuolella pidettyyn mielenilmaukseen. Ei se minua vaivannut. Ei minua siinä oikeastaan minä sankarina pidetty sääli sinällään, mutta minusta tämä oli tavallaan rohkaisu siihen suuntaan, että kyllä tälläkin parlamentissa voi päästä sankarin asemaan. Ja oikeastaan tämä voidaan nähdä myös rohkaisuna meidän suuntaamme. Eli kyllä minä hieman laajentaisin näkökulmaa tähän asiaan. Seuraava. Ja sitten edustaja Roy. Edustaja Bytikofer. Olen, olen eri mieltä kanssanne, edustaja Rode on oikeassa. Parlamentin kokoussalien ulkopuolella, jos siellä nyt tapahtuu tällaista poliittista toimintaa, olipa aihe sitten mikä hyvänsä, niin tarkoitushan on vaikuttaa johonkin osapuoleen. Ei tällaista voida hyväksyä parlamentissa. Me, on, me olemme hyvin kriittisiä suhtautumisessamme lobbareihin, joten en oikein nyt ymmärrä. Olen kiitollinen siitä, että toimiin ryhdytään. Muutoin voi olla, että suuret energiayritykset pyrkivät tänne talin ulkopuolelle vaikuttamaan meihin. Ja sitten No mutta kyllä kai Euroopan parlamentin tulee olla tila, joka on avoin myös mielenosoituksille. Siis se, mitä Euroopan parlamentissa on tapahtunut viime vuosina, on mielestäni huolestuttavaa. Ja tämä oli erittäin huono esimerkki. Kollega Rode oli aivan oikeassa siitä, että Euroopan parlamentin ja Euroopan parlamentin Hyvät naiset ja herrat, jos minä häiritsen teidän eh, keskustelujanne, niin kertokaa ihmeessä. Siis yleensä Euroopan parlamentin valiokunta tekee päätöksen ja sitten se menee ensimmäiseen käsittelyyn ja Euroopan parlamentin kaikilla jäsenillä on tilaisuus äänestää ja antaa oma mielipiteensä. Sitten neuvotellaan neuvoston kanssa. Näin toimitaan Euroopan parlamentissa ja koska tämä on Euroopan parlamentin toimintatapa, herra Rode aivan oikein viittasi siihen, että niissä tapauksissa kun annetaan ennakkoon mahdollisuus esittelijälle käydä neuvotteluja, niin hänen on tämä mandaatti, tämä toimivaltuutus saatava meiltä. Joskus tämä voi tapahtua automaattisesti, mutta muuten täytyy tehdä tällainen päätös. Minä olen erittäin skeptinen tällaisten ensimmäisen käsittelyn sopimusten suhteen. Ne antavat mahdollisuuden sille, että yksi, kaksi tai kolme kollegaa riippumatta siitä, arvostaako heitä vai eikö heitä arvosta ja tekevätkö he oikein tai väärin, voivat yksin tehdä päätökset ennen kuin Euroopan parlamentilla on mahdollisuus antaa oma kantansa. Istukaapa alas tai menkää sitten salista ulos, jotta pääsemme jatkamaan. Ne kollegat, jotka eivät ole tässä valiokunnassa, eivät saa minkään näköistä mahdollisuutta vaikuttaa tähän päätökseen, koska me voimme vain sitten viime kädessä sanoa kyllä vai ei. Siksi on tehty ero poliittisesti tärkeiden asioiden suhteen, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, ja toisaalta sitten sellaisten asioiden suhteen, jotka ovat vain seurantaa, kuten esimerkiksi tämä roaming-kysymys, että on kiire ja on kyse vaan jonkin säännöstön aikaa määrien pidentämisestä ja niin edelleen. Minä olen sitä mieltä, että kansainvälisten verkkovierailujen suhteen tämä on oikea tapa toimia, koska poliittinen periaatepäätös on tehty jo aiemmin. Mutta muilta osin tämä on mielestäni täysin väärin. Ja ne kollegat, jotka eivät ole tämän valiokunnan jäseniä, eivät saa minkäännäköistä sananvaltaa ja tämä on epädemokraattista. kollega Kiitoksia kollegalle ja seuraavaksi kollega Turmis, joka on pyytänyt puheenvuoroa ja sen jälkeen sanoisin, että äänestys alkaa. Muuten käy niin, että emme ehdi. Joten kollega Turmes nyt ensin. Uh, when we have uh, important votes, there is... Kun äänestys on hyvin tärkeä, joka on lähestymässä, niin totta kai sitten syntyy liikehdintää myös salissa ja sen ulkopuolella. Meillä on tärkeitä äänestyksiä energiatehokkuudesta, energiasopimuksista Karinsin mietinnön tapauksessa. Annetaanko neuvotteluvaltuutus vai ei? Eilen käytettiin koordinaattoreiden kokouksen jälkeen vielä tunti tämän asian puimiseen. Tähän pitäisi kyllä varmasti palata, mutta tämän päivän osalta. For today and also in order to... Niin, tänä päivänä, ja jotta voimme varmistaa, että äänestys sujuu juohevasti, niin energiatehokkuuden esittelijänä suosittelisin, että nyt aloitettaisiin verkkovierailuäänestys äänestyslistan mukaisesti ja sitten edettäisiin energiatehokkuusdirektiiviin, äänestettäisiin siitä. Tänä aamuna varmaankaan ei ole aikaa periaatteellisiin keskusteluihin e, neuvotteluvaltuutuksesta. Voin todeta, että periaatteessa tuen edustaja Roden kantaa, mutta hyvin sujuvan äänestyksen nimissä nyt pitäisi jo ryhtyä äänestämään. Kiitos. Joo, eh, Minä haluaisin käynnistää äänestyksen, joten kollega Hübner puuttui vielä listalta. Haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? Haluatte? Haluatte vai ette? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niille, jotka ovat salissa, niin heidän tulisi kuitenkin saada että ajoissa 24 tuntia mielestäni ennen äänestystä, eikä illalla 10 jälkeen. Mehän olemme tästä puhuneet ja todenneet, että meidän on oltava kurinalaisia, mutta kyllä tarvitsisimme aikaa asiakirjojen lukemiseen. Joten rouva puheenjohtaja, jos otetaan huomaan, huomioon tämä toimintatapa, niin en minä nyt keskellä yötä näitä asiakirjoja voi lukea, jos saan ne vasta illalla kymmeneltä. Ne tulee saada ajoissa. Kiitoksia. Olette oikeassa. Aloitetaan äänestys. Aloitetaan verkkovierailuista. Ja edustaja Nibler on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Antakaapa minun ihan lyhyesti kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Me olemme viikkojen ajan pyrkineet muotoilemaan kompromisseja, jotka Euroopan parlamentin laaja enemmistö voi tässä valiokunnassa ja muualla tukea ja hyväksyä. Haluan kiittää kollegoja erittäin rakentavasta yhteistyöhaluisesta toiminnasta, vaikka en kaikki vaikka kaikki poliittiset ryhmät eivät kaikkia kompromisseja tuekaan, yhteistyömme on ollut erinomaista. Haluan sydämestä kiittää kaikkia kollegoja. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten äänestykseen. Artikla 1, tarkistus 115 ja 116 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 117 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 30, imko 30 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty ja yhdessä tarkistukset 122, 132 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdessä tarkistuksesta 12D, 128, hetkinen anteeksi vain, IMKO 34 ensin puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja sitten yhdessä tarkistukset 12 d 35D puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja sitten yhdessä 134-135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää näyttäisi hylätyltä. Tarkistetaanko? Tarkistetaan, koska en ole varma. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hetkinen. Kaksi PPtä liikaa. Vai yksi? Vielä on yksi PP e liikaa. No niin, nyt on numerot kohdallaan. Äänestys päättyy. Selvä, eli hyväksytty. 32 vastaan 26. 116 seuraavaksi. Ei vaan hetkinen. 17 puolesta. Hetkinen, anteeksi vain. Tässä tapahtui pieni virhe. Otetaanpa uudestaan. Kompromissi kolmonen nyt siis puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tuo äskeinen. 17 siis tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Ja aina vain kaksi EPP-läistä liikaa. Ja nytkin vielä yksi liikaa. Yksi, yksi EPP-läinen liikaa. Aina vain yksi liikaa. No nyt on kohdallaan. 30 puolesta, 26 vastaan. Eli hyväksytty. Kompromissi nelonen seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sen jälkeen kompromissi viitonen puolesta vastaan tyhjää. Ei hylätty. Hetkinen, tarkastetaan tämä vielä. Kompromissi viitonen tarkistuksessa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tulos on hylätty. Kompromissi kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta, anteeksi kompromissi seitsemän vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 224, 225 ja 148 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 240, 41 ja 50 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 3 ja 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225, 245 anteeksi. Ei vaan ensin 34 puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 296 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 ja 305 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta. Siis kolme kaksi neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. kolme kaksi neljä Odotetaanpa vielä hetki. kolme kaksi neljä Kolme, kaksi, neljä. Löysittekö oikean tarkistuksen parin sivun päästä puolesta siis? Vastaan tyhjää hylätty. 325 puolesta vastaan tyhjää hylätty 326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5 338 ja 72 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 341 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 343 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 359 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Imko ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Imko kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se, anteeksi, Imko 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksäinen puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 76 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 77 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten yhdessä ykkönen, kymppi ja kakkonen puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 70, anteeksi, 80. Ei vaan 78 ensin. Tarkistus. Hetkinen. Niin. Tarkistus 78. Puolesta. Ei, vaan hetkinen vielä. Petit suite à 80. Oui, oui, No niin, tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Imko 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 89 puolesta, vast, siis puolesta vielä vastaan tyhjää. Tarkastetaan. 89 tarkastetaan. Silver. Silver. Äänestys auki. Ja jälleen kaksi EPPn ääntä liikaa. Ja quel due di nuovo Io il mio Ancora una. Ja vieläkin yksi EPP-läinen liikaa. Yes. Okei. Okay. Selvä. 35 puolesta, 20 vastaan. Tarkistus on siis hyväksytty. Ja sitten 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 ja 100 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten 6, 20, 108, 109 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 114 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26, anteeksi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lopullinen äänestys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Kaksi EPP-läistä liikaa. Talti. Poistuivatko ylimääräiset sieltä? Kaikki kunnossa. Ei vieläkään. Vieläkin kaksi EPP-läistä liikaa. Mm. Due pepe di tro... Vieläkin EPP-läisiä on kaksi liikaa. Ja no tolti on. Ancora uno. Vielä yksi EPP-läinen liikaa. Posto. Bene. No niin, nyt on numerot ojennuksessa. Katsotaanpa tulos. No niin, hyvä. Asiakirja hyväksytty 54 äänellä viittä vastaan. Sitten siirrytään. Niin onnittelut vielä kollega Niblerille. Ja seuraavaksi meillä on äänestettävänä sitten se, että neuvottelut aloitetaan neuvoston kanssa. Kuka on neuvottelujen aloittamisen puolesta? Sähköinen äänestys siis puolesta. Äänestys alkaa. Due Kaksi EPP-läistä liikaa. Siellä on kaksi varajäsentä, kortit aktiivisena. Ja vielä yksi liikaa. Nyt on oikea määrä äänestäjiä. Ja äänestyksen tulos on seuraava. 46 puolesta. Sen asian puolesta, että neuvottelut käynnistetään välittömästi neuvoston kanssa. Kiitokset kollega, kollegalle ja käykääpä neuvottelemaan. Kiitokset Niblerille ja sitten siirrytään. Ja edustaja Turmesilla on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Puolen vuoden tehokkaan työskentelyn jälkeen äänestämme tänään energiatehokkuuslainsäädäntömietinnöstä. Ensin haluan kiittää kaikkien poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä. Tämä oli tiukkaa, mutta oikeudenmukaista neuvottelua. Haluan kiittää myös henkilökuntaa. Jotkut heistä ovat käyttäneet illat, viikon varrella ja myös viikon loput kompromissitarkistusten ja äänestysestojen valmisteluun. Yksi suuri muutos on nyt äänestyslistalla. Eilen, kun olin keskustellut Pilarin ja muiden EPPn kollegoiden kanssa, päätin vetää pois tarkistuksen 59. Sehän aiheutti ongelmia EPPlle myös loppuäänestyksen näkökulmasta, joten hyväksyn nämä kommentit ja vedän tarkistuksen 59 pois. Puheenjohtaja, voimme aloittaa. Grazie, signor Turms. Kiitoksia, edustaja Turmes. Joten aloitetaan pitkä, pitkä äänestys, joten pyytäisin, että tekisitte yhteistyötä mahdollisimman tehokkaasti. Aloitetaan tarkistuksesta 120. A favore. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi ykkönen puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 300 Pyydän, hyvät ihmiset, jos ette halua äänestää, niin menkää pois salista. Ottaen mukaan lukien myös kol- yhteistyöntekijät, koordinaattorit, kaikenlaiset avustajat, jotka puhuvat täällä paljon. Tarkistus 331 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdessä hetkinen tarkistusta pyydetään 333 ä, tarkistukseen. Äänestys alkaa. Abbiamo ancora EPP-läisiä e kaksi liikaa. Troppo, io chiedo i colleghi supplenti di uno. Vieläkin on yksi liikaa EPP-läisiä. E Nyt on oikea määrä. Hetkinen kollega Madurel puheenvuoro. Kyllä, precis. Puheenjohtaja, se, että kansanpuolueella on tässä jatkuvasti kaksi ylimääräistä ääntä, saattaa vaikuttaa myös siihen, miten te arvioitte näitä käsiäänestystuloksia. Koneäänestyksessähän tämä nähdään, mutta muulloin ei välttämättä. Eli pyytäisin, että huolehditte nyt tämän asian kuntoon. Kollega Madure. Kiitoksia kollega Madurell, ehkäpä oletkin oikeassa. Jos solamente es... Niin, mutta kun ei tässä, jos kaksi kättä nyt nousee, niin se nyt ei varmaankaan kenenkään käsitystä äänestystuloksesta siihen vaikuta por si hay alguien que tiene que salir. Niin, olisiko ehkä parempi? Niin, minä pyytäisin nyt kansanpuolueen edustajilta, että kaksi jättäisi äänestämättä kaksi varajäsentä jättäisi äänestämättä, mutta pyytäisin heidän kuitenkin jäävän tänne saliin, että he tarvittaessa voivat äänestää, mutta ei tässä nyt kaksi ylimääräistä kättää varmaankaan äänestystulosta vääristä. Passiamo allora. No niin. Siirrytään 333. Tai se siis hylättiin. Sitten äänestetään 337, 338, 339 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 331 kahdessa osassa. 341 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja Hetkinen. Ja toinen osa sitten 341. Ei vaan tarkistetaan. Eikö tarkisteta? Ei tarkisteta. 341 puolesta vastaan tyhjää. Ja sitten 343 puolesta vastaan hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pyydetään tarkistusta 346. Äänestys päättyy. 28 puolesta 29 vastaan, eli hylätty pienellä äänierolla. Sitten tarkistus Rova Ford. Puheenvuoropyyntö. Press my button on. Valitettavasti en ehtinyt ajoissa painaa nappia. Olisin äänestänyt puolesta. Can you check again, please? Voitteko vielä tarkistaa tämän? Si, comunque siamo 29. Niin, 29, 29 olisivat äänet, joten joka tapauksessa se hylättäisiin. Ja tämä oli 3, 4, 6. 3, 4, 6 siis hylätty. Otimme huomioon Rova Fordin puolesta äänen, mutta eka tapauksessa 29-29 tuloksella hylätty. 3, 4, 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten yhdessä 350, 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämäkin tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. yksi puolesta, 27 vastaan. Hyväksytty. Siis 35 Seitsemän siis hyväksytty, ei anteeksi, nyt vain 352 hyväksytty. Sitten siirrytään 357 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Nostakaapa käsiä oikein kunnolla, että näin. Tarkastetaan, koska kädet eivät nyt näy. 350 27 tarkistukseen. Minun mielestäni tämä olisi hyväksytty, mutta äänestys päättyy. 41 puolesta 17 vastaan. Mutta 41 kättä ei kyllä pystyssä näkynyt. No niin, 358 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus. Kokeillaanpa tarkastaa. 358. Äänestys alkaa. Päättyy. 26 puolesta, 32 vastaan. Hylätty. Oli 358. Sitten 365 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 363. Ei vaan 362 ensin. 362 puolesta. 362 on nyt vuorossa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näyttäisi hyväksytyltä, mutta ei tästä käsien nostelusta nyt saa selvää. 362. Äänestys päättyy. 43 puolesta, 16 vastaan. kahdeksan seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, seitsemän, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 373 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistusta pyydetään 373. Tarkistetaan. Posto. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 32 vastaan, eli hylätty. 372. 372. Votazione eh, a favore. 372 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 380 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. 380. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta 30 vastaan hylätty. 378 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistetaan sitten. Eli 377. Sitten 378. Olen, olen pahoillani, olen pahoillani. Tosiaan siis tarkistus nyt 378. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja nyt täällä on Aldesta yksi ääni liikaa. Täällä on Aldesta nyt yksi ääni liikaa. Bene. 378. 43 puolesta 16 vastaan hyväksytty näin ollen. Sitten 377 puolesta. Nostakapa kädet. Vastaan tyhjää, hylätty. No, tarkistetaanpa tämäkin koneellisesti. 377. 377. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 31 puolesta 29 vastaan hyväksytty näin ollen. Hyväksytty. Tässä erot ovat erittäin pienet, ne on hyvin vaikea nähdä täältä, varsinkaan jos kaikki kädet eivät nouse. 379 puolesta vastaan. Tyhjää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 Me hyväksyimme 378 tarkistuksen ja näin ollen, koska 378 hyväksyttiin, 376 raukesi. Siksi siitä ei äänestetä. Näin vastasin nyt kollega Rybikille, joka sieltä kyseli. Joten nyt 379 äänestys on päättynyt. 28 puolesta 29 vastaan hylätty. Tämä on hyvin, hyvin hankala, koska nämä äänestykset ovat nyt hyvin tiukkoja. Yhden äänen ero. Hylätty kuitenkin. Sitten 381 puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. Sitten 38283 ähm, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan 26 Enviltä. Niin, Kuutosen jälkeen tulee 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 399 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 402 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 404 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 403, 6, 7 ovat samat puolesta vastaan. Tyhjää. En oikein nyt nähnyt taas, kädet eivät nousseet. Eli 403, 406 ovat identtiset. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäjät? Äänestys on päättynyt. 41 puolesta, 18 vastaan hyväksytty siis. Näin 400, ja Emmi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 413 puolesta vastaan. 413 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 414 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 412. Jaha, tarkistetaan äskeinen 414. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 33 puolesta 25 vastaan, eli hyväksytty. Sitten, tämä oli siis 414, joka hyväksyttiin äsken. Hyväksytty. 412 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 416 ja 17 ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 418 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 419 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 420 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 423 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. 423. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 27 puolesta 33 vastaan hylätty. Hylätty. Kompromissi 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 1476 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 1475 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1477 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja tarkistetaan 1477. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty äänin 29 puolesta 30 vastaan. 774 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 828 äh, puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ei kun mitä minä sanoin. <laughs> Anteeksi, anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Kompromissi kolme on hyväksytty. Montako sivua tässä täytyy nyt mennä eteenpäin? Siirrytään kompromissiin neljä. Jaha. Mike. Microphone. Uh, compromise three again, yes. Ko- kompromissi kolme. Grazie. Hyväksytty. Kiitoksia. Suko, sul kompromisso tre. Siis kompromissi kolme, sehän nyt on hyväksytty, se nyt oli aivan ilmiselvää. Kompromisso tre e approvato. Hyväksytty kompromissi kolme. Mikrofoni. The... Haluaisin nähdä äänestystuloksen tästä äänestyksestä, eli numerot. I numeri, va bene. Hyvä on, te haluatte numerot, joten äänestys on alkanut. Kompromissi kolme siis nyt koneäänestyksellä vielä. Ihan uteliaisuuttako? Äänestys on päättynyt. 48 puolesta kahdeksan vastaan. Hyväksytty. Ja nyt seuraavaksi kompromissi neljä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten sitten 115. 115. 115 puolesta, siis kompromissi neljän jälkeen, hypätään tarkistuksen 115. 115 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 117 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa tämän toisen osan? äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 33 vastaan, eli hylättyhän se oli. Sitten kompromissi 5. Pyydän anteeksi. Sitten kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 39. Ja 25 sivulta tämä löytyy. 20-25 sivulta. Envi 39, ovat kaikki löytäneet sen? Envi 39, meidän täytyy äänestää vain toisesta osasta puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys on siis alkanut. Envi 39. Äänestys on päättynyt. 42 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Ei tarvitse pyydellä anteeksi. Kompromissi 6. Sivulla 29. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromisso 6. Kompromissi 6. Koneäänestys. Kompromissi 6. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Respinto. Hylätty. Hylätty. 27 puolesta 32 vastaan. Hylätty tämä oli minun virheeni. Ajattelin, että kun on kompromissista kyse, niin se menee läpi. Sitten 6a puolesta. Kompromissi 6a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi 7 seuraavaksi. Öö, se on siellä 33 sivua alalaidassa. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin siirrymme sivulle 40, tarkistus 23. Ovatko kaikki löytäneet tarkistuksen 23, toinen osa? Ja sitten sen alla on tarkistus 110. Ovatko kaikki löytäneet? Sivu 40. Puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Voto chiuso. Respinto. Hylätty. Sitten Contrari. 739 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä. Hyvin vaikea nähdä niitä käsiä siellä. 7, 3, 9, sivu 41 ylälaidassa. Äänestys on alkanut. 7, 3, 9. Uskoin, että se oli hyväksytty, mutta me tarkistamme vielä koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 35 puolesta 16 vasta hyväksyttyhän se oli. Sitten 705. Jaha, tässä on tosiaan suullinen tarkistus. 705 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten 698 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 707 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Seuraavaksi 786 sivulla 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanko? Check. <laughs> Aperto. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Ja EPPllä on yksi ääni liikaa siellä nyt. Bene, votazione Äänestys päättyy. 27 puolesta 32 vastaan hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten sivulla 56, 391 tarkistus. Ovatko kaikki löytäneet? 391 puolesta ja 25 en Ne ovat identtiset puolesta vastaan. Tyhjää. tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 391 ja Envi 25 identtiset. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 392 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 393 puolesta Palataan yksi askel taaksepäin. 392 tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. 27, 32 äänin hylätty. Sitten 393 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Siirrymme kompromissiin 10, joka on siis kompromissi 10 sivulla 70. Kompromissi 10 sivu 70. Niin, se voi tietenkin se sivunumero hiukan vaihdella eri ryhmillä, mutta kompromissi 10 kuitenkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin siirrymme noin sivulle 88, 87, 88 jossain siellä 1777 ja 1779 tarkistukset. Ovat, oletteko löytäneet ne? Oletteko löytäneet? Tulkin huomio, tämä on meidän listallamme 88 sivulla. No niin, puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Era spinto, comunque check. Verifica. Verifica sul 1787 70. E

dal 1321 234 ja 1780-81, kaikki nämä yhdessä. Parti. Non mais on les vote

hylätty. Tarkistus 1782, 83 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan tämä. 1782 ja 1783. Äänestys alkaa. Päättyy. 29 puolesta, 30 vastaan. Hylätty siis mutta kannatti tarkistaa. 1325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1328 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1320 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 1327. Äänestys alkaa ja päättyy. 32 puolesta, 26 vastaan hyväksytty siis. hetkinen, niin hyväksytty. Sitten 1329 puolesta. Anteeksi, siis äänestys alkaa ei vaan puolesta, puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 59 on vedetty pois. Joten 60 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 60. Äänestys päättyy. 29 puolesta 30 vastaan, eli hylätty. Kompromissi 12 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 13 sivulla 93, 94, jotain sinne päin puoli, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 826 Thomsonilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 775 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17. Hetkinen, tarkistetaan tuo 775 sähköisesti. 775 siis tarkistuksessa. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 33 vastaan hylätty siis. Ja sitten tarkistus 14. FEM-valikunnalta puolesta vastaan Mitä siinä kollegat vieressä äänestivät? Tarkistetaan. Tuo 14. Äänestys päättyy. 25 puolesta 32 vastaan, joten hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan ty, hylä, anteeksi, hyväksytty. 15 kompromissi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 1442. 1472 äh, puolesta vastaan hyväksytty. Tarkastetaan tämä vielä. 1472. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 30 vastaan, siis hylätty. 1472 siis hylätty. Tarkistus 78 ja 91 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 29 vastaan hylätty siis. Tarkistukset 92 ja 118 yhdessä puolesta vastaan hylätty. Ei vaan tarkistetaan vielä. Siis 92 ja 118 tarkistuksessa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 25 vastaan, siis hyväksytty. 1488 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus Envi 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1548 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1549, 1550 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1553 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1559 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1560 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä tarkastetaan vielä. Äänestys alkaa. 1560 siis. Äänestys päättyy. 31 puolesta 28 vastaan, eli hyväksytty. 1560 siis hyväksytty. 1561 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1563 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1566 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1700, ei vaan tarkistetaan vielä 1566. Äänestys alkaa sähköisesti. Ja päättyy. 29 puolesta 29 vastaan, siis hylätty. Mutta oli aivan oikein pyytää tarkastusta siis. 1784 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 1785 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten yhdessä 1786 ja 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei näy ihan tarkasti, joten tarkistetaan sähköisesti nämä kaksi. 1786 ja 105. Äänestys päättyy. 51 puolesta ja 8 vastaan. Mutta kun kädet eivät nouse, niin ei oikein näe. No niin, sitten 1787 äänestetään vain suullisesta tarkistuksesta. Onko tämä selvää? Rouva Hall on tainnut pyytää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. President, and... Kiitos puheenjohtaja. Vain korjaisin seikan, jota kaikki ryhmät kyllä tukivat, mutta tämä jäi unholaan kompromissivaiheessa. Sähkö yritykset korvattaisiin verko-operaattori termillä Tästä, hyväksy, tästä sovittiin silloin, kun energiapaketista puhuttiin, ja tämä kyllä kattaa kaikki toimijat tällä alalla. Kiitos. Tutti d'accordo. No niin, kaikille selvää. Eli tästä äänestetään nyt 1787 suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1788. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1789 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1790 ja 1791 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1792. Jaha, tarkistetaan vielä 1790 ja 91 äänestys alkaa. Ja yksi EPP-läinen liikaa jälleen. Vieläkin yksi liikaa EPP-läisiä. Nyt ei enää, eli 28 puolesta, 31 vastaan hylätty. 1792 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106. 106 Enviltä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 1793 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 Enviltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1796 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1797 puolesta vastaan tarkastetaan 1797 tarkistuksessa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 30 vastaan, siis hylätty. No sitten Hallilta 1798 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan. Näyttäisi hylätyltä, mutta tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. Yksi EPP-läinen liikaa jälleen. No niin, ja tulos 31 puolesta 25 vastaan, eli hyväksytty. 1800 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1809 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastetaan 123. Äänestys alkaa. Yksi PP, EPP-läinen liikaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta ja 30 vastaan, eli hylätty. 124 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 125 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten Envi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Enli Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM-valikunnan ykkönen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastetaan 138 sähköisesti. Äänestys alkaa. Yksi EPP-läinen liikaa. Ja nyt äänestys päättyy. 31 puolesta 29 vastaan siis hyväksytty. 131 ja Envi kolmonen yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan. Äänestys alkaa. äänestys päättyy. 26 puolesta 32 vastaan hylätty. Tarkistus 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää näyttäisi hylätyltä, mutta tarkastetaan. 147 sähköinen tarkistusäänestys. Yksi EPP-läinen liikaa. No niin, äänestys päättyy. 25 puolesta 33 vastaan, siis hylätty. 148 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkastetaan 148. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja tulokset 33 puolesta 27 vastaan, eli hyväksytty. Kannatti tarkistaa. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty ryhmien perusteella, mutta käsistä nyt ei oikein tiedä. Tarkastetaanpa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 26 vastaan eli hyväksytty. 150 siis hyväksyttiin. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten yhdessä 155, 156 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkastetaan vielä 155 ja 156. Yksi EPP-läinen liikaa. Hyvä, äänestys päättyy. 26 puolesta, 33 vastaan, hylätty siis. 157 ja niin, 157 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Haluatteko tarkastaa? Tarkastetaan 157. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 31 vastaan siis hylätty. Sitten 159 hoolilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 160, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä tarkastetaan vielä 161 tarkastuksessa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 28 vastaan, eli hyväksytty. Ja tämä oli siis 161, joka hyväksyttiin. Ja sitten äänestetään yhdessä 162 ja 163 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 164 puolesta vastaan hylätty tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160, 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan 175. Äänestys päättyy 31 puolesta 29 vastaan, siis hyväksytty. Ja sitten 184. 184. Siinä on suullinen tarkastus. ja äänestetään puolesta vastaan tyhjää hylätty 182 hetkinen. Mistä me nyt tässä suullisessa tarkistuksessa oikein äänestämme? Alkuperäisestä tarkistuksesta, kun jossa poistetaan sanat o occupied. Minulle tämä on vielä epäselvää, mistä me oikein äänestämme. 184 siis, Chichesterin tarkistus. Nyt äänestetään Chichesterin tarkistuksesta plus suullisesta tarkistuksesta, jos, johon on siis lisätty suullinen tarkistus. Ja suullinen tarkistus on se, että poistetaan sanat or occupied. Kyllä, eli poistetaan sanat or occupied. Eli nyt sitten äänestetään, ei kun mehän jo äänestin, äänestimme 184. Mutta tarkastetaan. 184, si. Kyllä, siis tarkastetaan. 184. Ei vaan puolesta 184, siis ihan kädennostoäänestys edelleen. Ja vastaan. Tarkistetaan sähköisesti non passa perché l'ha devuto con il PPR. Mm. Credo sia respinto, ma vediamo. Chiuso. Äänestys päättyy. 30 puolesta 28 vastaan hyväksytty. Non si può decidere. Emendamento 100. Tarkistus 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 ja Envi Viitonen yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten FEM 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan FEM 2. Odotetaanpa hetki. per. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 30 vastaan hylätty. Numero 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 200. Anon. 199. 199. Pahoittelen. 199 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli hieman epäselvä äänestys. Tarkistetaan. 199. Tarkistetaan. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 26 vastaan hyväksytty. 201 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Naisten valiokunta neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 214. Äänestys alkaa. Stazione chiusa. Äänestys päättyy 42 puolesta, 15 vastaan. Hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 7 puolesta ei. Raukeaa. Pahoittelen. Emendamento 3. Possiamo emendamento 3 adesso? Tarkistus kolme nyt, eikö? 217. 217. Chichester puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme. Turmes. Can you check again if... Voitteko tarkistaa vielä Envi 7, raukeako se todella? Koska nämä kaksi tarkistusta, joista äänestettiin sitä ennen, ei niitä hyväksytty. Vai olenko väärässä? Ei kun anteeksi, minun virheeni, minun virheeni, pyydän anteeksi. Good. Scusi, siamo l'emendamento 3. Tarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta. Ei. Ei 231, vaan 232, 233 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 235. Ei. Siirrymme 236. E 37 Ja 37 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää näyttäisi olevan hylätty. Haluatteko tarkistaa? Se oli hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei, vaan tarkistetaan. 2, 4, 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28, 31 äänen hylätty. 244 puolesta vastaan hylätty. Duecentocinquanta. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264, 5 ja 6 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 tarkistetaan 268. Aperta. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 260 approvato. 35, 21 ääni. A favore? Contrari? Puolesta vastaan. Tyhjää. 169 tarkistus hyväksytty. Ympäristö 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 273 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 276 puolesta. 274 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28, 30 äänen hylätty. 276 puolesta vastaan tyhjä hylätty 277 puolesta vastaan tyhjä hylätty 278 puolesta vastaan tyhjä hylätty 279 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 280 ja Envi 10 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Naisasiat 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 281. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Mamma mia. 47.13. No niin. Onneksi olkoon, bravo. 282. 281 siis hyväksyttiin. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Abbiamo i gruppi che non... Sono compatti. Votazione chiusa. 32 a 26. 32, 26 äänen. 284 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FAM 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei, ei, ei. Pahoittelut. Naisasiat ja seitsemän. Tarkistetaan. Votazione chiusa. Äänestys loppuu. Äänestys päättyy. 16.42 äänin hylätty. Envi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus. 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Juuse. Äänestys päättyy. 32, 28 ääniin hyväksytty. Envi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 306. Il y a un amendement plus à la fin. Voto chiusa. Äänestys päättyy. 28.30 äänin hylätty. 122 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 121 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Allora, abbiamo dimenticato un... Niin, me unohdimme yhden tarkistuksen tässä äänestää. Se oli sivulla 100 suurin piirtein Madame Fordilta. Eli 1489 siellä sivun alalaidassa artiklaan 17 liittyen sen kohtaan kaksi. Sivulla 97 sosialistien listalla ja saattaa EPPn listalla ja kenenkä muiden listalla vielä en tiedä. Siis artiklan 17 kohtaan kaksi liittyen noin 100 sivun liepeillä siellä. 98-100 sillä välillä. Meillä on siis tarkistusnumero 1489 Rova Fordilta. Ja siitä ei äänestetty. Löysittekö kaikki? Kaikki löysitte kohdan, eli äänestetään puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Hyvä. Ja nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa koko asiakirjasta. Päättyy. 51 puolesta, 6 vastaan ja kolme tyhjää. Ja nyt sitten äänestetään neuvotteluvaltuutuksista neuvoston kanssa. Kuka on neuvottelujen aloittamisen puolesta? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 22 vastaan ja 5 tyhjää. Eli neuvottelut alkakoot. Uh, good evening.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 Iniziamo subito a votare. Aloitetaan sitten Kaarinsin mietinnön äänestys. Pyydän, että istutte aloillenne, koska meillä on vielä toinen mietintö äänestettävänä. Olkaa niin ystävälliset ja istukaa aloillenne. Meillä on vielä yksi äänestys tässä. Istukaa, olkaa hyvät. Aloitetaan. Karinsin mietinnöstä. Kompromissi ykkönen. Aloitetaan Karinsin mietinnöstä. Olkaa ystävällisiä, poistukaa salista kaikki ne, joita asia ei koske. Meidän täytyy päästä nyt äänestyksissä eteenpäin. Ketä äänestys ei koske, olkoot hyvä ja poistukoot salista. Kaarins, kompromissi ykkönen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Artikla ykkönen tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten yhdessä Tarkistukset 10, 61, 62 ja 11 puolesta vastaan tyhjää. Näyttäisi hylätyltä, mutta tarkastetaan sähköisesti. Täällä on vielä liian sekava ilmapiiri. Äänestys alkaa. Katsotaan ensinnäkin, että montako täällä on meitä paikalla. Siis 10, 61, 62 ja 11 nyt äänestyksessä. Äänestys päättyy. 27 puolesta 21 vastaan eli hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää. Joku pyysi tarkastusta ennen kuin saatiin edes äänestettyä. Siis tarkistus 70. No tarkistetaan. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 31 vastaan, eli hylätty. Kompromissi kolmonen puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi nelonen puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 94 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten yhdessä tarkistukset 14.95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 97 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä sähköisesti. 97 Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta, 29 vastaan, eli hylätty. Tarkistus. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Ja sitten 113 ja 13 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 114 ja 16 yhdessä. Ja myöskin niin, pelkästään 114 ja 16 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistus. 16 nyt. Ja 115 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ei vaan 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 ja 15 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. Niin, tarkistetaan vielä 124 sähköisesti. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta, 30 vastaan, eli hylätty. Tarkistus 125 puolesta. Anteeksi vain, pitikin äänestää ensin tarkistuksesta 20 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten 125 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 126 ja 21 ja 17 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 24, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkastetaan 24. Votazione aperta. Äänestys alkaa. Sul 24 prima parte. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 25 vastaan eli hyväksytty. Ja sitten kakkonen ja 29, 30 ja 4 kaikki yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää. Näyttäisi hyväksytyltä, mutta tarkastetaan näistä neljästä vielä. Äänestys alkaa. Kiusa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 22 vastaan eli hyväksytty. Ja sitten 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kakkonen puolesta vastaan ei pitänytkään äänestää kakkosesta. Niin, kakkonen Intalta kyllä. Inta-valikunnan kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme Intalta puolesta. Ei, ei, vaan Hetkinen, sihteeri sanoi, että meidän piti jättää se äänestys. Ja niin, siis tarkistus kolmonen puolesta nyt vastaan tyhjää. Tarkastetaan sähköisesti tarkistus kolme. Se, cos'è se adesso se sono più numerosi, gli altri Mm. Sì, sì, sì, quindi cambiato. Mm. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 33 vastaan eli hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 ja 39 puolesta vastaan. Ja sitten 40kin kuuluu samaan syssyyn. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 ja 43 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 42 ei, vaan, vaan, neljä, ää, äh, vaan kolmonen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksäinen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkastetaan. Passerà perché i popolari sono tanti. Chiuso. Äänestys päättyy. 28 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 ja 5 yhdessä puolesta. Anteeksi, anteeksi. Siis pitikin äänestä tarkistuksesta seitsemäinen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten 53 ja 5 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksainen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 ja kuutonen yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 ja 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty ja vielä tarkastetaan yhdeksäinen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 28 vastaan, eli hylätty. Ja sitten loppuäänestys, äänestys alkaa. Loppuäänestys siis käynnissä. Äänestys päättyy. Äänestys päättynyt. 48 puolesta ja 5 vastaan. Onnittelut. Ja sitten äänestetään vielä neuvotteluvaltuuksista neuvoston kanssa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäkahdeksan puolesta ja neljä vastaan. Ja pysykää vielä kärsivällisinä, koska meillä on kaksi äänestystä jäljellä. Vielä kaksi äänestystä jäljellä. Kärsivällisyyttä siis. Edetään nopeasti siirrytään lopulliseen äänestykseen Jerkin mietinnöstä artikla 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta Mitästä siinä nyt? Kyllä, sitä äänestetään puolesta vastaan, tyhjää, hylätty.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 vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. Yhd, kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää Enpä tiedä. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 21. Äänestys on alkanut. 21. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 28.18 äänin hyväksytty. Seuraavaksi 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 vain toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Il, sul 93. 93 siis. Koneäänestys on päättynyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Juu, kyllä. Hyväksyttyhän se oli. 94 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 95 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38. Ja 37 on pyydetty tarkistusta koneellisesti, näin tehdään. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 24-23 äänin hyväksytty. Yhdellä äänellä siis tämä 37. Sitten 38 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä, oliko tässä tämä sama enemmistö. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys on alkanut. 38. Mm. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 25-21. 39 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys täytyykin toimittaa koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 38 puolesta 5 vastaan 2 tyhjää hyväksytty näin. Ja nyt viimeinen tämän aamun äänestys. Mm. Savela, Nikit Savela. Nikit Savela. Tarkistus yksi. Puolesta. minto, stiamo votando Nikit. No niin, Nikit Savela. Oletko kaikki valmiina äänestämään? Viimeinen äänestys. Tarkistus 1. Zuber puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 3 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksitoista suullisella tarkistuksella EPPllä puolesta suullisella tarkistuksella siis vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Voto chiusa. Äänestys päättyy.